a las explicaciones de voto. Sitten äänestysselityksiin. Ensinnä morais puheenvuoron saa herra Mastela. Tela no Ei ole paikalla puheenvuoronsa herra Hänön. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ei ole ensimmäinen kerta tässä parlamentissa, kun minusta tuntuu, että olen jollakin tavalla pudonnut aika jatkumon väliin. Olen pudonnut takaisin 1970-luvulle. Tässä on kyse valtion valvomasta teollisuudesta, hintapolitiikasta, rajoitetusta työmääristä, tuesta yrityksille. En voi muuta kuin lukea tämän äänestyslistan, mistä me tänään äänestimme. Tukia,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 tukea Heidelberger Druckmaschinenille, Wickel Polski autoyritykselle, Aragon Retailille Espanjan, Comunidad Valenciana Textiles Espanja, Comunidad Valenciana Natural Stone Espanja, Lear Espanja, Hoce Gielski Poznan Puola. 70-luvulla puhuttiin siitä, että poimitaan esille voittajat. Tässähän poimitaan esille häviäjät. EU panee rahat sinne, missä vapaat markkinat ovat osoittaneet epäonnistumisen. Miksi me teemme näin? Koska EU on nyt vaurauden uudelleenjakokone. Te tiedätte puhemies yhtä lailla kuin minäkin, mikä on tämä älyttömyys. Te olette Kataloniassa ollut loistava johtajaehdokas. Ymmärrätte vapaiden markkinoiden merkityksen ja niin myös äänestäjämme. Rahat ovat loppumassa. Nyt ollaan tulossa siihen hetkeen, joka George Orwellin loistavan metaforan mukaisesti menee niin, että ihmiset hätistävät tämän järjestelmän niskastaan kuin hevonen kärpäset. Me Grisbeck, tiene la palabra La señora Mur Ačiū pirmininkė. Šiandien Europos parlament... Kiitoksia puhemies. Tänään Euroopan parlamentti on osoittanut vahvan kantansa ja ottanut askeleen yhteistyön suuntaan eteläisellä kaukaisella Georgia ja tämä alue ovat strategisesti tärkeitä alueita EUlle. Minun maani Liettua on ollut aina erityissuhteessa Georgiaan. Olemme tukeneet tätä maata vaikeina hetkinä, mutta ei vain valtion tasolla. Yhteiskuntamme on myös ilmaissut suuren tukensa tälle maalle. Minä toivon, että koko Uskon, että EU haluaa, että Georgia liittyy eurooppalaisen perheeseen. Tämä maa on ponnistunut kovasti ollakseen osa Eurooppaa, siksi meidän pitää myös antaa arvostusta tälle. visumi helpotus auttaa liikkuvuudessa ja se vaikuttaa myös kulttuuristen ja talousten yhteyksien tehostamiseen. Haluan onnitella Georgian georgialaisia tästä päätöksestä, joka on parlamentista tänään tehty. EP on lähettänyt sellaisen merkin, että he ovat tervetulleita Eurooppaan. Kiitos. Yes. Kiitoksia. Sitten Manesku-mietintö herra Kalinowski. panie przewodniczący! Kiitoksia, puhemies. Ei voida sallia, että näin suuri määrä rahaa, jota annamme koesiopolitiikkaan, että se haaskattaisiin. Sen vuoksi on olennaista, että parannetaan rahojen hallinnointia, mutta myöskin jaetaan sitä tehokkaammin. Tässä tapauksessa aluehallintoviranomaiset ovat tärkeässä asemassa, he tuntevat alueensa parhaiten. Täytyy kiinnittää huomiota myös rajat, rajat ylittäviin alueisiin ja rajat ylittävään yhteistyöhön. Proseduureja täytyy helpottaa ja enemmän antaa panostusta äh, asiantuntijoiden koulutukseen jäsenvaltiossa. Täytyy myös tukea modernisointia tietojärjestelmissä, mikä varmistaa kaikille edunsaajille sen, että pääsevät käyttämään tietoja helposti. Kiitoksia, herra Kainowski. Herra Pirillo seuraavaksi. Grazie. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa meidän tulisi siirtyä monen tason hallintoon, jotta saisimme alueelliset viranomaiset paremmin mukaan kehityspolitiikan määrittelyssä ennen kaikkea niillä alueilla, jotka kuuluvat lähentymiskriteerien piiriin. Meitä kiinnostaa tämä kasvu, kyky kilpailla globaaleilla markkinoilla mutta aluekehityspolitiikan tehostamiseksi meidän on saatava mukaan myös ne ihmiset, jotka tuntevat oman alueensa parhaimmin. Heidän tulisi edistää kehitystä. Tässä syntyy yhteys monen tason hallinnon ja alueellisen hallinnon välille, kuten esittelijä korostikin. Mitä enemmän ja parempaa laatua eurooppalaisilla investoinneilla voidaan osoittaa. Eh, mitä enemmän komission puolelta voitaisiin saada tarkempaa ohjausta, sitä enemmän voitaisiin varmistaa, että virheet minimoidaan. Kiitoksia ja seuraavana Metsaros. Köszönöm, elnök úr. A regionális politika ellenőri... Kiitoksia, herra puhemies. Aluepolitiikka pitäisi olla tehokasta ja kontrolloitavissa, jotta kansalaisten asemasta saadaan turvallisempi ja vakaampi. Tuin tätä ehdotusta, koska minun nähdäkseni läheisempi alueellinen yhteistyö saa kaikki jäsenvaltiot eh, vauraammiksi. Rajatyödettävästä yhteistyöstä täytyy päästä hyötymään koska monitasoinen hallinto voi auttaa ihmisiä julkisella ja yksityisellä sektorilla ja kansalaiset voivat yhdistää voimansa. On tärkeää ottaa mukaan paikalliset ja alueviranomaiset politiikan tekoon. Tällaista toimintaa pitäisi tukea, kun otetaan huomioon, että suuri osa mukana olevista ihmisistä paikallisyhteistössä ja alueellisella tasolla kun heitä mukaan, se on sekä mahdollisuus, mutta myös epävarmuustekijä. EUn täytyy saada aikaan tasapaino näiden kahden välillä. Señora, no. Se, señor. El señor Takula. Takula. Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää tässä raportoijaa ramona Maneskoa erittäin hyvästä raportista. on erittäin tärkeää että kun me puhutaan aluepolitiikasta niin me tarvitaan hyvää hallintoa ja mielestä tämä hyvään hallintoon kuuluu ennen muuta oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteet. meidän täytyy katsoa euroopan unionia koko kokonaisuutena eikä niin että vain ikään kuin rusinoita otetaan pullasta ja tuetaan joitakin tiettyjä alueita vaan koko eurooppaa pitää kehittää tasapuolisesti ja huolehtia siitä että aluepolitiikan välineitä käyttäen näin myös voidaan tehdä ja tehdään. kannan myös erityistä huolta siitä että kun näitä aluepolitiikan kriteereitä käydään läpi ja rahoituskriteereitä ettei vain katsota pelkästään bruttokansantuotetta. se ei ole yksistään kestävä kun me katsomme syrjäisiä alueita euroopan unionissa ja sen vuoksi on tärkeää myös että harva asutus ja pitkät etäisyydet tulee otetuksi huomioon. kun puhutaan hyvästä hallinnosta niin silloin puhutaan ennen muuta tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta hallinnosta euroopan unionin aluepolitiikassa. Taas, herra Takkula. Entonces lo querían extender. Arvoisa puhemies, maahanmuuttokysymys on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen koko euroopan unionin alueella. sen vuoksi on erittäin tärkeää että tämmöinen yhteishenkilöiden verkosto luodaan. meidän täytyy pyrkiä toimimaan sillä tavalla että me kehitämme myöskin tältä osin eurooppaa tasapuolisesti valitettavasti viime aikoina on ollut huolestuttavia esimerkkejä siitä että me emme ole onnistuneet kaikilta osin maahanmuuttopolitiikassa. ihmiset jotka ovat saapuneet eurooppaan ja asettuneet tänne eivät ole olleet valmiita hyväksymään eurooppalaisia perusarvoja. sen vuoksi meidän eurooppalaisina on ennen muuta huolehdittava siitä että ne ydinarvot joiden päälle koko euroopan unioni on rakentunut tulevat säilymään ja me tulemme pitämään niistä kiinni ja niitähän ovat demokratia ihmisoikeudet mielipiteenvapaus ja näistä pitää erityisesti pitää kiinni ja sen vuoksi kun tällaista yhteyshenkilöverkostoa luodaan on myös tärkeää luoda sille eettinen koodisto ja arvopohjainen koodisto miltä pohjalta toimitaan kun maahanmuuttoa tehdään. on tärkeää se että maahanmuuttajat voivat myös integroitua ja hyväksyä eurooppalaiset perusarvot asuessaan euroopan unionin alueella. Kiitoksia, herra Sitten mietinnöstä. Mastela paikalla. Antti ja myös Sitten Himes, Becerril, Romero mietintöön. Rode ei ole paikalla. Todennäköisesti kirjallisesti. Ja Cheskova. Olkaa hyvä, Rova Cheskova. No. Vážený pane předsedo, eh, já bych se chtěla vyjádřit k hlasování o Evropském ochraném... Puhemies, haluan kommentoida äänestystämme eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Mielestäni kyseessä on hyvin tärkeä väline ja tunnen myötätuntoa naisia kohtaan, joita syytetään, jotka haluavat liikkumavapautta tarvitsevat suojelua. Sen vuoksi pahoittelen sitä, että teksti, josta äänestimme, ei perustu luotettavaan oikeusperustaan. Uskon kuitenkin, että voimme silti parantaa tekstiä vielä, jotta voimme täyttää lupaukset, joita, joista tekstissä puhutaan. Mutta minun täytyy äänestää tyhjää. Herra Rode. Herra Rode. Niin äsken koitin teitä täältä löytää paikalta, mutta en nähnyt. Mutta nyt saatte puheenvuoron. Thank you very much. I just want to say that... Kiitoksia. Haluan vain sanoa, että tämä äänestyslaitteeni ei toiminut, kun me äänestimme eurooppalaisesta suojelumääräyksestä. Olisin kuitenkin äänestänyt sen puolesta koska tämä on äärimmäisen tärkeä seikka. Oli tärkeää, että parlamentti hyväksyi tänään eurooppalaisen suojelumääräyksen. Tämä lainsäädäntö on Euroopalle keskeistä. Vastavuoroinen tunnustaminen tuomioiden kohdalla ja oikeusistuimien päätöksien osalta on oleellista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, jotta voidaan ennaltaehkäistä uusia rikoksia, jotka kohdistuvat suojeltuun henkilöön. Täytäntöönpanevalla valtiolla on nyt oikeusperusta, jolla se voi tunnustaa aiemmin toisessa jäsenvaltiossa tehdyt päätökset. Tällaista lainsäädäntöä tarvitaan, jotta voidaan suojella naisia, joihin kohdistuu väkivaltaa ja muita uhreja. Tämä on oleellinen askel, jotta voidaan saada uhrit eh, tilaan, jossa he voivat päättää päättää vapaasti, missä he haluavat asua tai oleskella EU-ssa. Ja näin kyse on myös vapaasta liikkuvuudesta. Kiitoksia. Sitten Bauer-mietintöön. Otan otse kirjallisesti puheenvuoron saa. Rova Dot. Thank you, President. Human tra- Kiitoksia puhemies. Ihmiskauppa on todellakin vakava kysymys. Vuodesta 2008 35 ihmistä on pelastettu hyväksikäytöltä omassa vaalipiirissäni Pohjois-Irlannissa. 25 näistä pelastettiin vuonna 2009 kuitenkaan. Ketään ei ole vielä tuomittu ihmiskaupparikoksesta. Tämä on tämän päivän orjuutta, vakava rikos ja tällä rikotaan ihmisten perusoikeuksia vastaan. Todellakin monet naisista jotka pelastettiin pohjois olivat peräisin kaukoidasta ja järjestäytyneen rikollisuuden jengit tekevät valtavia voittoja tällä ja hyväksikäyttävät ihmisiä sekä työ, työhön että, seksu, seksu, että seksuaalisesti. Tässä on monia hyviä puolia tässä mietinnössä ja uskon, että tämä on alue, jolla voidaan saada aikaan huomattavaa yhteistyötä kansallisten poliisivoimien välillä ja Pohjois-Irlannin poliisivoimat ovat olleet moottorin asemassa. Äänestin kuitenkin tyhjää, koska olen sitä mieltä, että se, että on minimirangaistukset voi määritellä pelkästään jäsenvaltiotaso. Sitten herra Takkula. Arvoisa puhemies, kun puhumme

kokonaan loppumaan ja voidaan taistella kunnolla sitä vastaan sellaisilla sanktioilla että todellakin jokaisella ihmisellä on mahdollisuus ihmisarvoiseen hyvään elämään. smernicu som podporila ale. Kiitoksia puhemies. Tuin direktiiviä, koska ihmiskauppa todellakin riistä ihmisiltä vapautensa. On hyvä, että tämä uusi direktiivi määrittelee säännöt siitä, että jäsenmaiden täytyy tiukentaa lainsäädäntöä. Kaikenlainen kaupankäynti tarvitsee ostajaosapuolen ja usein ne, jotka ostavat, ovat vaurata ihmisiä demokraattisista maista, saattavat olla jopa naapureitamme. Mietinnössä keskitytään myös uhreihin, mutta täytyy pitää silmät avoinna. Ja kiinnittää huomiota erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin. Täytyy keskittyä nuoriin, opettajiin koulussa, koska täytyy vahvistaa valistustyötä ja ennaltaehkäisevää työtä. Kiitoksia sitten Grisbeck-mietintöön. Rova Ronsulli. Eh, io chiesto la parola proprio per... Puhemies, minä pyysin puheenvuoron tuosta ihmiskauppamietinnöstä. Che avevo chiesto la parola sulla... Niin, minä siis pyysin puheenvuoron tästä ihmiskauppaa koskevasta mietinnöstä. O sea, sobre readmisión de residentes ilegales. Nyt puhumme luvattomasta maassa ole, ole, oleskelusta. Nyt annan teille kuitenkin puheenvuoron, että selitätte äänestyksenne Bauerin mietinnöstä. Grazie, presidente. Gentilissimo, come... Kiitoksia, puhemies hyvin ystävällisesti toimittu, kuten aina. Äänestin tietenkin tämän Bauer Head-mietinnön puolesta, koska ihmiskaupan torjunnan on edelleenkin oltava meille painopistealue. Tämä ilmiö on saanut huolestuttavat mittasuhteet. Sitä voidaan hyvin pitää uutena orjuuden muotona. Naiset ja lapset, joita viedään toisiin maihin ja joita käytetään hyväksi prostituossa orjina, Tämä kaikki koskee miljoonia joka viikko. 500 000 pelkästään Euroopan unionissa. Kuka tässä on vastuussa? Rikollisjärjestöt, jotka rahoittavat ihmiskaupan ja käyttävät ihmisiä kuin tuotteina, tavaroina. Kuten mietinnössä todetaan, meidän on saatava aikaan toimintaa niissä maissa, joista ihmiset tulevat, joista uhrit haetaan. Ratkaisu voidaan saada aikaan vain yhteisin ponnistuksin pitää nostaa tietoisuutta yleisesti ottaen ja on tuettava ja autettava uhreja, mutta ennen kaikkea on taisteltava myös koko ilmiön syvällisiä pohjimmaisia syitä vastaan niin, että saamme nämä maat kehittämään riittävää lainsäädäntöä, jotta kaikenlainen orjuus saadaan loppumaan. Which, what... Herra Deva, mistä mietinnössä te haluatte puhua? Mistä? Capacity

käsitelleet pelkästään Euroopan unionin ja Georgian välistä sopimusta viisumimenettelyn helpottamiseksi, vaan myös Euroopan unionin ja Georgian välistä sopimusta henkilöiden palauttamisesta silloin, kun he oleskelevat oikeutuksetta. Mielestäni tähän kuuluu myös se, ihmisessä elämässä ei pidä käsitellä vain kauniita asioita, vaan myös näitä vähän kriittisempiä kysymyksiä. Toivon yksinkertaisesti, että me parlamenttina ehkäpä noin vuoden päästä voisimme saada välikertomuksen, jossa arvioimme, kuinka tämä sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä on toteutunut käytännössä ja ennen kaikkea miten se on käytännössä vaikuttanut. Toivon myös, että seuraavalla kerralla Euroopan parlamentti otetaan voimakkaammin mukaan jo alkuvaiheen neuvotteluihin. Kiitoksia. Gracias, señor Jar. Kiitoksia sitten puheenvuoron saa herra Diva. I wanted to explain why uh, my group... Puhemies, halusin selittää, miksi minä ja ryhmäni äänestimme tyhjää sekä nopean reaktion valmiuksista. Valtavasti katastrofeja tapahtunut EUn urkupuolella ja näin pyydetään, vaaditaan tehokkuutta EUn mm, toiminnalta. Ja vaikka hyväksyn monet hienot kohdat tässä mietinnössä, en voi tukea sitä, että pyydetään, että perustettaisiin uusi väestönsuojelujoukko. Vaikkakin pyydän, että EU koordinoisi humanitaaristen katastrofien toimintansa. Minä voin kuitenkin tukea tällaista toimintaa silloin, kun sitä tapahtuu olemassa olevien mekanismien puitteissa, joita on käytössä. On tietysti erittäin tärkeää, että EU reagoi tehokkaasti humanitaarisiin katastrofeihin. on myös yhtä tärkeää, että emme ole ainoita, jotka tässä toimivat ja että meidän pitäisi pyrkiä parantamaan tietysti EUn toimintakykyä, mutta myös vahvistaa valmiutta kehitysmaissa ja alueilla ja niiden kykyä toimia näillä alueilla, jotka kärsivät katastrofista. Toimimme yhdessä kansainvälisenä yhteisönä muutoin. Me teemme kaiken kovan työn ja he eivät tee puolestaan mitään. Kiitoksia. Kiitos. Täytyy sanoa teille, herra Divo, että itse asiassa teillä ei ollut oikeutta antaa äänestysselitystä, koska me, me emme tästä edes keskustele. Mutta joka tapauksessa näin olette nyt tehnyt ja ihan ok. Sitten lopuksi. Luon mietintö. Herra Kalinowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puhemies. Monet kansalaiset eivät vieläkään ymmärrä, mikä merkitys kohesiopolitiikalla on kehityksen kannalta ei pelkästään alueella, vaan kokonaisissa maissa. Päätehtävä siinä on tasoittaa eroja alueiden välillä yhteisössä. Sen ansiosta väestö, jotka ovat huonossa asemassa ja pääsevät liikkumaan vähemmän, niin he saavat samat mahdollisuudet käyttää sosiaalikoulutus, liikenne ja energiapalveluja niin kuin on kansalaisilla, jotka ovat paremmassa asemassa olevilla alueilla. Kohesiopolitiikan merkitystä ei voi siis aliarvioida. Sen vuoksi täytyy ryhtyä kaikki mahdollisiin toimiin, jotta voidaan paremmin käyttää määrärahoja rakennerahastoista ja niin, että voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi niiden integroivaa roolia sitäkin enemmän, kun koesiopolitiikan vaikutukset tunnetaan parhaiten paikallisella tasolla. Siellä, on, niin siellä sillä on eniten vaikutusta ja sen vuoksi tuin tätä mietintöä. Kiitoksia. Sitten herra Nik- Nikolasik. Pán eh, predseda, ja hovorím ku správe Luhan. Puhemies, minä haluan käyttää äänestysselityksen tästä Luhanin mietinnöstä, eli tämän päivän äänestysten viimeisestä mietinnöstä. Kilpailukyky on tärkeä ja se voidaan EU:ssa saavuttaa ainoastaan, jos talouskasvu on kestävä me olemme nähneet käytännössä paljon investointeja, rakennerahastojen yhteisrahoitusta, joka on osoittautunut hyväksi, ja haluaisin korostaa infrastruktuurin parantamista, koska se on tuonut ulkomaisia investointeja monille alueille. Tämä on saanut aikaan talouskehitystä ja kasvua mutta mutta tämä on oleellinen myös rahoituskriisin yhteydessä. Se on väline, jolla voidaan torjua rahoituskriisin seuraamukset. Haluaisin myös todeta, että EUn alueiden taloudellinen kilpailukyky liittyy voimakkaasti työllisyystasoon työvoiman koulutukseen ja julkisten palvelujen saatavuuteen, koska sosiaalinen yhteenkuuluvuus on ylipäätään avain alueelliselle kilpailukyvylle. Kiitoksia. Ja nyt kaikki selitykset ovat annettu ja keskeytämme kokouksen. Istunto jatkuu kello 15 iltapäivällä. Kiitoksia kaikille.